hiilidioksidipäästöt. Ensimmäisenä puheenvuoron saa itse esittelijä Jose Ignacio Faria. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen Arias Kanjete, arvoisat kollegat. On valitettavaa, että neuvosto tämän tärkeän aiheen käsittelyn aikana ei ole läsnä. Liikennesektori vastaa neljänneksi 50 prosentista kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan unionissa ja kasvihuonekaasujen päästöliikennesektorilla syntyy pääsi tie, tieliikenteestä 72 prosenttia, 12 prosenttia lentoliikenteestä ja 13 prosenttia jäi vesi meriliikenteelle. Muilla sektoreilla, liikennesektorilla ovat hiilidioksidipäästöt vähentyneet ja tämä 36 prosenttia on tapahtunut lisäystä liikennesektorilla. Meillä on siis käynnissä ollut talouskriisi, mutta se siis oli, nämä päätös eivät ole alentuneet, vaan ne ovat kasvaneet. Ja sen lisäksi, mitä muilla liikenteen sektorilla on tapahtunut, meriliikenne on, siinä ei ole mitään maksumääräyksiä, jotka hyvät hiilidioksidipäästöjen alittamiseksi. Jos me nyt sitten katsomme energiaa ja klimapakettia ja ja sen tavoitteen vuodelle 2020 siinä on tarkastuslauseke, joka koskee meriliikennettä, jotta tapahtuisi hiilidioksidipäästö päästöjen vähentämistä EUn tavoitteiden mukaisesti. Nyt olemme ottaneet ensimmäisen askeleen. Kysymys on siitä, että näitä päästöjä vähennettäisiin, jotka vastaavat 4 prosentista kokonaisuudessaan hiilidioksidipäästöistä niissä. Kysymys on siitä, että on tavoite, joka liittyy pitkän tähtäyksen talouden eh, hiilivapaaksi tekemistä Euroopan unionissa. Eli jos mitään ei tapahdu, hiilidioksidipäästöt tulevat kasvamaan 50 prosenttia laivoista vuoteen 2050 mennessä. Siksi on välttämätöntä, että että nyt pyritään saavuttamaan tavoitteet. On kolme tärkeää. Ensinnäkin on tärkeää, että tämä lainsäädäntöaloite, johon Euroopan unioni on ryhtynyt, on, sovelletaan kaikkiin aluksiin, jotka käyttävät Euroopan unionin satamia. Ja on tärkeää myöskin, että neuvottelussa kansainvälisen eh, merialan järjestön IMOn eh, neuvottelussa käsitellään näitä kysymyksiä. Siksi on tärkeää, että asetetaan tavoitteita ja että yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa tarjotaan eh, niin, että myöskin se otetaan osaksi ilmastopolitiikkaa ja on tärkeää, että Euroopan unioni ottaa tässä johtavan roolin. Siis meidän tulisi jatkaa ponnistelujamme ja tämä on yksi askel, jolla me maailmanlaajuisesti voimme saada aikaan kunnianhimoisia tavoitteita. Toiseksi on tärkeää, että tapahtuu hiilidioksidi päästöjen valvontaa, esimerkiksi tutkitaan alusten eh, energiatehokkuutta ja tietokannan pohjalta Euroopan unioni ja Euroopan komissio voivat eh, saada eh, tilanteen, jossa on luotettavia tietoja, jotka liittyvät päästöihin aluksilta. Silloin voidaan myöskin tällä sektorilla tarttua teknisiin toimenpiteisiin, jotka ovat siihen, että hiilidioksidipäästöt vähenevät, mikä johtaa sitten taas siihen, että näiden alusten käyttökustannukset vähenisivät 1,2 miljoon, miljardilla, euro, miljardilla eurolla vuosittain. Tämä lainsäädäntö on sellainen, että siihen tyy suuria mahdollisuuksia. Se voi luoda jopa 10 000 uutta työpaikkaa vihreällä, vihreän teknologian alueella, joka koskee nimenomaan meriliikennettä. Sillä on myöskin muita vaikutuksia, esimerkiksi typenoksidien määrä vähentymistä ja myöskin äh, rikkidioksidien vähentymistä ja myöskin hieno, hienojen äh, huukkasten määrä vähenemistä. Tämä tulemaan hyvin tärkeä perustaa myöskin muille äh, leikkaamis- ja vähentämistoimenpiteille, joita tulevaisuudessa lopuksi haluaisin vielä kiittää varjoistelijoita, Kristoff Fjellneriä, joiden kuuntelen herra ja Marko Afrontea. Haluan myöskin kiittää puheenjohtaja Via, myöskin varapuheenjohtaja Jaavoria ja haluan myöskin kiittää erinomaista yhteistyötä myös komissiota eh, ja sen edustaja ennen kaikkea Tenta Sorova, Meri Veronika Pterskiä ja, neu, ja neuvostosta Robert Lecceä ja William Barkomia, jotka ovat olleet neuvonantajia Alderyhmässä, jotka on meille hyvin rakentavia neuvoja. Kiitos. Kiitokset esittelijälle. Seuraavana puheenvuoro Arias Kanietelle. Olkaa hyvä. Muchas gracias, presidenta Kiitos puhemies. Haluaisin ensisijaisesti kiittää esittelijä herra Faria siitä, miten rakentavasti hän on suhtautunut siihen esitykseen, joka komissio on tehnyt. On, on hyvin tärkeää ja, ja tämä on myöskin ne neuvottelut neuvoston kanssa niin, että on pysty pääsemään nopeaan ratkaisuun toisen käsittelyssä. Ja muut varistot niitä myöskin kiittää nopeasta toiminnasta. Tämä koskee myös hiilidioksidin päätöksen meriliikenteessä ja se on äh, yhdessä niiden puitratkaisuja, jotka liittyvät ilmastoratkaisuun. Meriliikenne on ainoa sektori, liikennesektori, jota ei tässä yhteydessä ole säädelty. Ja on hyvin tärkeää, että tähän asiaan puututaan nimenomaan taistelua ilmaston torjumiseksi. On saatava aikaan ratkaisuja, jotka ovat kestäviä. Ja tätä kautta voidaan saada aikaan myöskin uusia mahdollisuuksia tällä sektorilla, jotta se pyrkii vähentämään päästöjään hyvin alhaisin kustannuksiin, jopa ilman kustannuksia. Ja tässä on kysymys siinä, että täytyy tehdä ilmoituksia asioista, ja tätä kautta voidaan saada aika huomattavia säästöjä, jotka liittyvät myöskin polttoaineen käyttöön. Euroopan unionin erityinen intressi on se, että saadaan aikaan maailmanlaisia ratkaisuja, jotka liittyvät nimenomaan Eh, meriliikenteeseen ja Euroopan unioni on pyrkimässä samaan aikaan keskustelua keskustelussa, jotka eh, eh, kansainvälisessä meriliikenteessä. Tässä mielessä tämä asetus on myöskin poliittisesti erittäin tärkeä ja tämä on tärkeää myöskin IMON puitteissa käytävä keskustelua ja tässä tullaan keskustelua jatkamaan toukokuussa ja myöskin tämä nousi esille YK ilmastokokouksessa pidetään Pariisissa joulukuussa. Neuvoston teksti heijastelee sitä tulosta, joka on keskusteluissa ja siinä on pyritty saman aikaan tasapaino, joka liittyy siihen, että kootaan tiedot, jotka ovat kaikkein tärkeimmille sektorille, ja pyritään myöskin toimimaan niin, että aiheuttava hallinnollinen taakka on mahdollisimman alhainen. Kysymys on siitä, että on kysymys ratkaisusta, jotka koskevat hiilidioksidipäästöjä, mutta lisäksi mutta myöskin käyttökeskusta käydään kansallisella tasolla myöskin eh, energiatehokkuuden parametreja, jotka merkitsevät huomattavia eh, parannuksia. Se, että lisätään myöskin avoimuutta energian kulutuksen osalta tällä sektorilla, on mahdollisuus saada vähennyksiä aikaan päästöisellä sektorilla. Ja tätä kautta voidaan myöskin taata se, että voidaan saada sopimus, joka koskee oikeudellisia puitteita, joka voidaan saada aikaan maailmansalla tasolla, joka koskee meidän päästöjärjestelmiämme. Tämä merkitsee hyvin tärkeää viestiä Euroopan unionista. Ajattelen sitä, miten valmistaudutaan Pariisin konferenssiin ja olemme sitoutuneet toimiin eh, torjunnan alueella ja tulimme pyrkimään saamaan suuria edistysaskelia maailmanlaajuisesti myöskin, mitä tulee eh, meriliikenteeseen todella ennen kaikkea maailmanlaajuisesti. Kiitos. Kiitokset Arvoisa komission jäsen, ryhmien puolesta ensimmäisenä edustaja Fjellner kansanpuolueen nimissä, olkaa hyvä. Kiitos. Meriliikenne on tietenkin maailman verisuonet, koska yli 90 prosenttia tavaroista kulkee merellä. merellä. Tässä ei ole kysymys pelkästään kustannustehosta, vaan myöskin suhteesta ympäristöön koska päästöistä vain kolme prosenttia tulee meriliikenteestä. Mutta on tietenkin selvää, että alusten täytyy olla mukana vaikuttamassa tähän ympäristön suojeluun ja tässä onkin ensimmäinen askel, jota nyt otetaan. Minä toivotan, että me voimme nopeuttaa tätä prosessia, joka kansainvälisessä järjestössä on meneillään, koska meriliikenne tarvitsee globaaleja sääntöjä. Minä olen esittänyt tätä asiaa oman puolueryhmäni puolesta ja olen korostanut sitä, että meidän täytyy toimia niin, ettei meriliikenteen kilpailukyky vähene. Nimittäin kaikki velvoitteet, joita me asetamme laivoille, niin silloin ne siirrytään huonompiin kuljetusvälineisiin, kuten esimerkiksi kuormautoihin. Ja näin käy erityisesti Eh, niin jos kaikki muutkin seuraavat esimerkkiä. Teidän täytyy ensinnäkin katsoa, katsoa tarkkaan, mitä tässä ehdotuksessa on ja miettiä hiilidioksidipäästöjä, koska se on kaikkein eh, tärkein päästö tässä yhteydessä. Ja toinen asia, mikä on tärkeää, on, että keskitytään suuriin aluksiin, eh, koska pienet alukset aiheuttavat vain murto-osan päästöistä. Ruotsin ja muiden maiden täytyy painostaa imossa sitä, että kaikki maailman maat tulevat samalla tavalla kantamaan vastuuta ympäristöstä, ympäristöstä sillä tavalla kuin me teemme Euroopassa. Kiitos. Kiitokset edustaja Fielner. Seuraavana sosiaalidemokraattien nimissä edustaja Grote. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Benton. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Mielestäni MRV-järjestelmä on ensi askel. Tällä tavalla ei voida vähentää päästöjä, vaan tarkoituksena on kerätä tietoa ja katsoa, mikä on tämänhetkinen tilanne tällä alalla. Täällä on sanottu, että kyse on pienestä alasta, kolme prosenttia globaaleista päästöistä on meriliikenteestä peräisin, mutta silti kauppavirrat kasvavat kasvamistaan ja tulevina vuosina tämän ala tulee aiheuttamaan ongelmia, joten MRV-järjestelmä on hyvä pieni askel oikeaan suuntaan matkalla kohti kansainvälistä sopimusta, koska senhän pitäisi olla tavoitteenamme siihen suuntaan meidän on seilattava. Kun katsotaan ikaon suuntaan, niin ikään kuin olisin joskus tavannut tämän tilanteen. Ikaossa tilanne on ajautunut umpikujaan. Keskustellaan siellä siitä, että pitäisikö kansainvälisessä ilmailusliikenteessä käyttää offset-järjestelmää. Näinhän asia ei voida käsitellä. Jokaisen on kannettava kortensa kekoon. Parempi hoitaa asia kansainvälisellä näyttämöllä, mutta kaikista huolimatta meidän tulisi pystyä toimimaan Euroopan tasolla, mikäli kansainvälisellä näyttämöllä tuloksia ei saada aikaiseksi, niin kuin muillakin saroilla on tehty. Ja kysyisinkin nyt komission jäseneltä seuraavaa. Miltä IMO on tämänhetkiset neuvottelut näyttävät, mitä on odotettavissa, ja onko komissiolla varasuunnitelmaa, mikäli kansainväliset neuvottelut IMOssa karjuutuvat? jotta vältymme siltä, että meillä on aivan tyhjää täynnä oleva kompromissi ja alukset vain kulkevat joiden kauttakulkusatamien kautta ja välttyvät näiltä ongelmilta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Görling. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Frau Görling. Edustaja Görling, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, madam. Kiitos puhemies ja kiitos vielä kerran esittelijälle. Minusta hänen lähestymistapansa on ollut hyvä ajatellen, että hän ei käsitellyt asiaa aivan alusta asti, vastaa herra Turvalsin linjaa, joka on esimerkki avoimuudesta, ja minä haluan kiittää molempia. Me olemme hyvin iloisia, että voimme järjestää tämän puolesta, koska tämä luo EUn laajuisen järjestelmän, joka koskee nimenomaan äh, seurantaa ja että on tärkeää, että se on suhteellinen niin, että taakka, joka kohdistuu teollisuuteen, on kohtuullinen ja että tämä vastaa myöskin sitä työtä, mitä harjoitetaan iemoon puitteissa, kun työ iemoon puitteissa saatu aikaan. Ja toivon, että se myöskin tulee jatkumaan. Me tulemme korjaamaan iemoon lainsäädäntöä niin, että se vastaa sieltä saatavia tuloksia. Joten on hyvä, että tässä ei toista saman virhettä, joka tehtiin ilmaliikenteen alueella, jossa lähdettiin liikkeelle yksipuolista lähestymistavasta. Tämä merkitsee hyvää askelta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen meriliikenteen sektorilla. Kiitos. Nils Torvalds liberaalien puolesta kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Kiitos, rouva puhemies laivaliikenne, kuten kaikki muukin liikenne, täytyy säännellä ilmaston kannalta oikein. Mutta täytyy muistaa, että meriliikenne on hyvin kansainvälistä. Se on kansainvälisen teollisuuden ala ja silloin täytyy olla samat pelisäännöt kaikille. Siksi minä haluaisin nyt vedota komission ja jäsenvaltioihin, jotta ne IMOssa tekisivät enemmän ponnistuksia muidenkin asioiden kohdalla kuin MRVn. Meidän täytyy saada tasapainoa ja me olemme onnistumme siitä, meidän pitää onnistua niin, ettei tule mitään turhaa byrokratiaa. Ja mitä tästä sitten meriliikenteestä syntyy, kustannuksia niin niitä syntyy hyvin paljon, jos me emme ota huomioon niitä olosuhteita, joita jäissä kulkiessa esimerkiksi on. Me emme halua minkäänlaisia epätasapainoisia sääntöjä. MRVn kustannus per alus on 7000 euroa, siis aluskohtaisesti. Kaikki säännöt ovat tietenkin niin hyviä kuin miten niitä noudatetaan. Kun me katsomme Itämeren liikennettä, niin meidän pitää saada tietää, kuinka hyvä tämä valvonta on. Meillä on erästä erityissyistä eh, tiettyjä epäilyksiä venäläisten alusten eh, suhteen, kuinka venäläisiä alueita, aluksia tullaan valvomaan. Ja jos ne eivät noudata samoja sääntöjä, niin silloinhan säännöt todellakaan eivät tällä alueella ole kaikille samat. Meillä on hyvin paljon työtä edessä. Meidän täytyy olla hyvin aktiivisia IMOssa ja meidän täytyy myös olla hyvin tehokkaita, kun me panemme täytäntöön nämä säädökset. Muussa tapauksessa tulee vain lisää ongelmia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana GUE NGLn puolesta kollega Abounds. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Oh, okay. GUE aportó varias varias enmiendas que... On tehty lukuisia tarkistuksia, joilla on pyritty samaan aikaan tämä seurantajärjestelmä sellaiseksi, että se ottaa, jotka toimintavat huomioon tässä esityksessä on myöskin onnitella esittelijätystä työstä tässä. Halutaan olla eurooppalainen järjestelmä, jolla seurataan hiilidioksidipäästöjen mm, aluks, meriliikenteen aluksesta. Tässä pyritään vähentämään näitä ja muitakin päästöjä. Olisi välttämätön että näin tapahtuisi. Tiedon täytyy olla tehokasta, koska eh, on juuri se, että lasketaan ne eh, kasvihuonekaasupäästöt, jotka, jotka syntyvät eh, meriliikenteestä, ovat sellaisia, että ne tavallaan tekevät tyhjäksi ne tulokset, joita saadaan muilla välineillä, joita on tärkeää, että ne taisin aikaan edistystä tällä alueella. Viime kädessä tämän järjestelmän kautta pyritään vähentämään päästöjä meriliikenteestä ja myöskin vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä on ensimmäinen askel, mutta meidän täytyy olla kuitenkin kunnianhimoisia sekä säädöksissä että tavoitteissa. Ja haluaisinkin kysyä komissiolta, miten se pyrkii saamaan aikaan lisää vauhtia neuvotteluita käydään kansainvälisen merenkulkujärjestön puitteissa. Ja haluaisin myöskin tätä millä välineillä tullaan samanaikaisesti pohditaan laajemmin tätä laajempaa järjestelmää, joka liittyy nimenomaan kulutusta ja levittämistä. Ja seuraavana vihreiden missä kollega Eichhout, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Alkuun en onnittelut esittele Ferreiralle erinomaisesta työskentelystä aiheen tiimoilta. Hänen piti jatkaa Kakiksen työtä ja hän on onnistunut tässä erinomaisella tavalla. Kiitokset siitä hänelle. Me voimme myöskin hyväksyä tämän sopimuksen, joka on edessämme. Me keskustelemme vain ja ainoastaan tarkkailusta tässä vaiheessa, vaikka tiedämme oikein hyvin, että kansainvälinen meriliikenne on yksi niistä harvoista sääntelemättömistä aloista, hiilidioksidipäästöjen osalta. Kyse on ensimmäisestä askeleesta tarkkailusta ja raportoinnista CO2 osalta. Tämä on vasta lähtölaukaus, mutta olen myöskin tuutuvainen siihen, että Sopimuksessa viitataan, että komission on kahden vuoden välein raportoitava ilmastovaikutuksista, sillä kyse ei ole vain ainoastaan CO2-päästöistä, ja on hienoa, että komissio kahden vuoden välein tästä asiasta kertoo meille. Nyt herää kysymys, että mitä tehdään jatkossa? Kysymys kollega Kanietelle. IMO ilmeisesti tekee työtä asian tiimoilta, mutta me tiedämme, että tämä on todella hidasta toimintaa, joten kysyisinkin, että mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, että IMO todellakin toimii meriliikenteen alalla päästön vähentämiseksi, ja jos ei IMO toimi, niin mitä komissio aikoo tehdä, jotta meriliikenteen alalla CO2-päästöt pienenevät? Meidän on toimittava, me emme voi jäädä odottamaan hamaan tulevaisuuteen, että IMO joko tekee jotain tai ei, joten kyllä mielenkiinnolla jään odottamaan, mitä vastaatte. Kiitoksia. Kiitokset. Kollega Van Sulika haluaa esittää kollega Aikautille kysymyksen. Sopiiko se teille? Olkaa hyvä, puoli minuuttia. On suuri ilo esittää kysymys ystävälleni Aikautille, kun on kysymys tärkeästä aiheesta. Niin, me puhumme, kuten mainitsitte siitä, että tarkkaan raportoida ja todennetaan jotakin, mutta tämä on vain puhetta. Eikö nyt olisi todellakin aika sille, että Euroopan unioni lisäisi tämän tärkeän aiheen neuvotteluihin, joita tapahtuu ilmastonmuutos huippukokouksessa ja tätä tärkeää asiaa myöskin käsiteltäisiin Pariisin huippukokouksen yhteydessä ensi vuonna. Sillä kuten sanoitte, on aikea, aika päästä seuraavaan vaiheeseen. Me puhumme liikaa asiasta. Nyt on aika panna asioita toimeen. 30 sekuntia. Puoli minuuttia vastausaikaa. Couldn't agree more olen aivan täysin samaa mieltä. Kyllä meidän täytyy toimia. Ja viittaan tässä kollega Göllingin puheenvuoron. Hän totesi, että kansainvälinen ilmailuala ei ole pystynyt toimimaan. Minä olen aivan eri linjoilla. Toimien kautta EU-tasolla kansainväliselläkin näyttämöllä lähdettiin ilmailuliikenteen puolella toimimaan. Eli jos itse liikkuu, niin se saattaa vaikuttaa muihinkin. Joten olen kansanne samaa mieltä, että kyllä nyt myöskin merenkulun alalla on aika ryhtyä tuumasta toimeen. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Ajuto EFDDn puolesta ja onnittelut myöskin lapsenne vierailun johdosta. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Rakkaat eh, kollegat, me tuemme tätä ehdotusta, joka vihdoin viimein vie asioita oikeaan suuntaan, eli siihen, että tarkkaillaan näitä CO2-päästöjä. Ja tämä myöskin vaikuttaa hyvin paljon kaikenlaiseen satamatoimintaan. Minulle on hyvin paljon sellaisia alueita, joissa asutaan, joissa on hyvin paljon ympäristön saastumista ja hyvin paljon myöskin tällaista akustista häiriötä, on paljon autoja ja muita. No mutta kuitenkin enemmän valvontaa ja konkreettisia ratkaisuja, esimerkiksi elektronista valjottaa tai tämä cold ironing, mikä tarkoittaa sitä, että on tiettyjä sähköisiä järjestelmiä satamissa sillä tavalla, että sähköyhteydet saadaan aina alukseen, joka on satamassa. Meidän täytyy... Kiitos sitoutumattomien osalta kollega Ornano. Yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Hyvät kollegat, Euroopan unioni käy nyt keskustelua hyvin aikein, mutta ei kuitenkaan elinkelpoista ratkaisua ole eh, näkyvissä. Eh, se, että hiilidioksidin määrä vähennetään laivaliikenteessä se on hyvin pieni osa siitä, mitä ilmastossa tapahtuu. Te ette ollenkaan puutu siihen ongelmaan, joka on tämä lähde. Ja se on tämä vapakauppa, joka on yhä, yhä intensiivisempää. Me puhumme nyt sellaisesta asiasta, joka on hyvin monimutkainen säädellä. Täällä on taloudellisia toimijoita, jotka, joiden täytyisi ymmärtää, minkälaiset seuraukset tällaisella ehdotuksella on. Minä haluaisin myöskin kiinnittää huomiota tähän valittuun järjestelmään. Ei ole mitään säädöksiä olemassa, kansainvälisiä sopimuksia ei ole olemassa. Komission täytyy tehdä niin, että tulee tällainen ylikansallinen säädöstö, joka ei kuitenkaan suvereniutta haittaa. Dornano. Kiitokset edustaja Dornano teille halutaan esittää Grappinin toimesta sininen kortti. Hyväksyttekö tämän pyynnön? Kollega Grappini, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Ymmärsin, hyvä kollega, että te olitte kriittinen komission suhteen, koska komissio oli riittävästi mukana asiassa, se ei anna riittävästi ratkaisuja. Totta kai me parlamentin jäsenenä voimme arvostella komission toimia, mutta onko teillä konkreettinen ehdotus, joka voidaan lisätä tähän, tähän tärkeään aiheeseen? Euh, Mikrofoni, olkaa hyvä. la ehdotus todellakin perustuu eh, siihen, että ei ole sopimuksia olemassa, mutta komission tehtävänä ei ole eh, laatia tällaista, koska tässä jäsenvaltiot ovat juuri ne tahot, joiden pitää keskenään tähän ryhtyä. Kiitos siinä ryhmien puheenvuorot. Nyt en hyväksy enää sinisiä kortteja, sillä aikataulu on aika lailla tiukka. Seuraavana edustajalla Viia, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä signor presidente rouva puhemies alkuun kiitokset kollega farialle ja muiden ryhmien edustajille tästä erinomaisesta työstä. Meriliikenne on maailmantalouden näkökulmasta katsottuna hyvin tärkeä. Yli kahdeksankymmentä prosenttia tavaroista kuljetetaan meriteitse. Meriliikenne on myöskin energiatehokkuudeltaan yksi parhaimmista vaihtoehdoista. Näin voidaan todellakin hiilidioksidi kaasupäästöä vähentää huomattavassa määrin, eli jos verrataan esimerkiksi tiekuljetuksiin tai ilmakuljetuksiin, niin päästömäärät ovat huomattavat. Mutta päästömäärät ovat kasvaneet ja se vaikuttaa myöskin ympäristön tilaan. Italian peikauden aikallakin asiasta on neuvoteltu asiasta ja tämä osoittaa, että EU todellakin panostaa asiaan. Tarkoituksena on tarkkailla, raportoida ja todentaa hiilidioksidikaasupäästöt merenkulun alalla, jotta voimme päästä todellisten vähennystavoitteiden käyttöön ja sellaisten räätälöityjen toimenpiteiden käyttöön, jotka ovat vaikuttavia. On puhuttu myöskin korvausrahastosta tai päästökauppajärjestelmästä. Sitä kautta voitaisiin CO2-päästöjen määrää laskea. Tämä ei ole ratkaisu ongelmiin, mutta aimo harppaus oikean syyntään. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Salde Muuse, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies on, meriliikenne on hyvin tärkeä e, osa tässä, kun EU pyrkii vähentämään CO2-päästöjä. Ja tässä on erittäin tärkeää se, että me huolehdimme siitä, että meriliikenne myöskin on mukana tässä ympäristöpolitiikassa ja tekee oman osuutensa. Meidän täytyy investoida energiatehokkaisiin aluksiin ilmastosyistä. Ja siksi onkin erittäin hyvä, että me äänestämme tästä tänään. Meillä täytyy olla tällainen tarkkailu- ja raportointijärjestelmä EU-ssa, että voimme kaikkia niitä laivoja tarkkailla, jotka tulevat Euroopan eh, satamiin. Me tarvitsemme hyvää tietoa, eh, jotka voivat, joka voi sitten myöhemmin eh, auttaa meitä muotoilemaan vielä tiukempia sääntöjä. On hyvin tärkeää sanoa, että että tässä työssä ei pelkästään mietitä tätä laivojen kokoa, vaan katsomme aina myös, minkälaisia päästöt ovat. Tämä on kuitenkin vain yksi askel ja askel on oikeaan suuntaan, mutta meidän täytyy vielä tehdä globaalisti työtä, jotta me saamme standardeja koko laivasektorille ja meidän täytyy saada myös globaalisti tiukat päästörajoitukset. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Demes Maaker, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja, ik, eh, Kiitoksia. Olen tyytyväinen saavutettuun sopimukseen, joka on hyvä, tasapainoinen ja realistinen ensimmäinen askel vähennettäessä meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä. Kansainvälistä meriliikennettä voidaan pitää viimeisenä mohikaanina, koska se on ainoa liikennemuoto, johon ei sovelleta EUn kasvihuonekaasujen vähennystoimia ja tavoitteita Meriliikenteen osuus kaikista EUn kasvuhuonekaasupäästöistä on arvioiden mukaan 4 prosentin luokkaa ja tämä luku kasvaa muuten kovaa vauhtia ja tulee tekemään myös tulevina vuosina näin. Ei ainoastaan EU-ssa, vaan myös maailmanlaajuisesti, joten on olemassa perusteltu syy ponnisteluille myös tämän liikennemuodon osalta. Luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen on luotava pohja loppuun asti mietitylle politiikalle. Esitetty tarkkailu, raportointi ja todentamisjärjestelmä on siten hyvä ja tarpeellinen lähtökohta ja se, on, se voi myös tarjota monella saralla kaikkia osapuolia hyödyntävän tilanteen. Tässä tuli mainittua riittävästi perusteluja sopimuksen hyväksymiselle iltapäivän äänestyksessä. Kiitoksia. Se on, no niin. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Meissner, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ja kiitos ennen kaikkea kollega Farialle. On sanottu, että hän on tehnyt erinomaista työtä neuvottelurinomaisesti. Äh, äh, ja herra Bas Eichholt totesi myös, että hän otti sen todella nopeasti, mutta hän on Portugalin Emsaivan kotiovella. Jos joku pystyy asian hoitamaan, niin juuri hän. Joten todellakin suuret kiitokset kollegalle. Salissa on suuri yksimielisyys siitä, että tämä on ollut tärkeä asia ilmastonsuojelue se, että saadaan aikaan tällainen seurantajärjestelmä meriliikenteelle, mutta tämä ei ole tärkeää pelkästään maailmanlaajuiselle ilmastonsuojelulle, tämä on tärkeää myös merille. Minä taistelen integroidun meripolitiikan puolesta, niin kuin kaikki tiedätte, ja meri on, sitä voitiin taloudellisesti hyödyntää tulevaisuudessa, ja silloin on erityisen tärkeää, että ei suojella pelkästään lajien monimuotoisuutta, vaan myöskin ilmastoa. Meriliikenne tulee lisääntymään, tämä sanovat kaikki, ja ne kaikkea suuret alueet aiheuttavat päästöjä, ja nyt haluamme, että niiden toiminnasta äh, raportoidaan. Ja on tärkeää, mitä kollega Turvalt sanoi, että kaikki, tämä koskettaa kaikkia maita Euroopassa ja, ja kaikkia aluksia Euroopassa, ja että komissio valvoo tätä, tämä on teille tehtävä, herra Kaniette. ja on hyvä, että kaikki vedetään tähän mukaan, että kaikki liput vedetään tähän mukaan, tämän asian näin näin alukset Tämän omistajat olivat äh, raportoimaan, että hyvä, että Alde on onnistui yksinkertaista tätä ilmoittamismenettelyä verrattuna komissionistykseen. Se on avoimempi ja silloin voi jättää pois arkaluontoisia äh, taloudellisia tietoja. Mutta on tärkeää, että myöskin Eurooppana jälleen menemme eteenpäin ja pyrimme myöskin vaikuttamaan kansainväliseen merenkulkujärjestöön. Tämä on hyvin tärkeää. Me olemme saaneet sekavyöhykkeellä, mitä on tullut menoaan rikkipäästöihin, äh, siinä saaneet aika jotakin, olisi tärkeää, että

Danke sehr. Vielen Dank übrigens auch allen. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin kaikille niille, jotka käyttivät vain heille annetun puheen ajan. Seuraavana edustaja Suitsa, puolitoista minuuttia. Kiitos. Meidän tavoitteemmehan on saada kansainvälinen sopimus, joka säätelee yhteisiä sääntöjä, koskettavat kaikkia. Ja ensi viikolla pidetään kansainvälinen komitean kokous Lontoossa. Ja osallistun tähän kokoukseen ympäristövaliokunnan jäsenenä. Ja siellä me keskustelemme tästä aivan samasta aiheesta. Tämä on ainoa alue, jota tällä hetkellä vielä ole katettu minkäänlaisella sopimuksella tai säädöksellä, joten meidän täytyy ottaa käyttöön erityisiä toimenpiteitä. aikaan meidän kuitenkaan ei tule kielteisesti vaikuttaa meidän äh, meriliikenteemme kilpailukykyyn. Ja siksi olenkin äh, sitä mieltä, että nämä toimet ovat hyviä, kun siinä otetaan huomioon myöskin alusten koko ja se rahti ne kuljettavat alusten omistajat joutuvat laskemaan päästöt jokaiselta matkalta, niin joutuvat ilmoittamaan niistä kerran vuodessa, mikä on asia, jota voidaan todella pitää hyvänä. Miten myös, että Euroopan komission täytyy raportoida parlamentille joka toinen vuosi. Ja me toivommekin, että tämä on hyvä tavoite, mutta meidän on otettava käyttöön tällaisissa säädöksissä sekin huomioon, että ne koskisivat myöskin niitä maita, jotka eivät ole Euroopan unionin ulkopuolisia. Meillä on kasvavaa risteilyliikennettä esimerkiksi Dubrovnikissa, ja siksi toivotan tämä direktiivi ja rikkidirektiivi tulevat osaltaan lisäämään sitä, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Dali, puolitoista minuuttia. Kiitos. 50 fuq il-livelli tal-2005. Fir-realtà iżda minkejja id-dħul ta' um, teknisiä I'm sorry, I need to interrupt. Anteeksi, että keskeytän teidät. Meillä on edelleenkin ongelmia tulkkausjärjestelyiden suhteen. Voitteko odottaa ihan pienen hetken? Can you just start again? Voisitteko ystävällisesti aloittaa alusta? Olkaa hyvä. Grazie, Cero, grazie, commissario. Kiitos, puhemies. Hyvä komissaari, mitä minä sanoin tässä aikaisemmin? 2011 valkoinen kirja kuljetuksesta ja liikenteestä. Siinä jo todettiin, että ainakin 40 prosenttia pitää vähentää meriliikenteen päästöjä vuoteen 15 mennessä verrattuna 2000 tasoon. Ja kuitenkin sitten meillä on näitä myöskin näitä energiatehokkuusvaatimuksia, niin niistä huolimatta meidän täytyy toimia näin. Meriliikenne kasvaa, eh, aina kun maailmankauppa kasvaa ja kun CO-päästöt eh, nousevat, eh, niin ne eivät ollenkaan sovi EUn ilmastotavoitteisiin. Ja nyt tässä on ensimmäinen hyvä askel sen su- suuntaan, että ryhdytään tarkkailemaan kansainvälisen meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä. Me tarvitsemme hyvin vahvoja säädöksiä ja sitä, että me käytämme uutta teknologiaa, joka vähentää päästöjä kansainvälisessä meriliikenteessä. Tämän ympäristön muutoksen kannalta hyvä tavoite ja kaikkien sektoreiden pitää osallistua. Kun me ajattelemme, kuinka meriliikenne on kansainvälistä, niin meillä täytyy olla yhteisiä menetelmiä. Me tarvitsemme globaaleja sopimuksia IMOssa. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Jaki Vietsch. Yksi minuutti. Puhe, komission jäsen. Hyvä puhemies. Kansainvälinen merenkulkusektori on ainoa sektori, jota ei koske hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sen tavoitteet. Joten meidän täytyy luoda järjestelmä, jolla voidaan raportoida ja todentaa näitä päästöjä joten tiedonsuoja on kuitenkin tärkeää, mutta en oikeastaan ymmärrä, miksi vain Euroopan unioni joutuu kantamaan tämän taakan, että ei oteta mitään vaatimuksia muille. Siis tämä voi vaikuttaa todellakin Euroopan merenkulkuun, merenkulun kilpailukykyyn ja meidän täytyy katsoa sitä, että sektorin käyttää myöskin muita lippuja. Se voi toteuttaa liikkuvuutta että muille lippujen alla. Meidän pitää tullakaan rasittaa liikaa merenkulkualaa tällä. Danke. Kiitos. Seuraavana edustaja Kallas, yksi minuutti. It is of course important that... Kiitoksia. On tärkeää, että taistelussa ilmastonmuutosta vastaan EU on edelläkävijä, mutta meidän ei tulisi aiheuttaa ongelmia yrityksillemme. CO2-päästöjen vähentäminen meriliikenteessä edellyttää globaalia toimintaa. Tarkoituksena on tarjota myöskin meidän varustamoille yhtäläiset toimintamahdollisuudet, jotta he voivat toimia sekä kansainvälisellä, alueellisella että eurooppalaisella tasolla. Jos katsotaan Itämeren alan liikennettä. Siellä on olemassa todellisia haasteita varustamoille. Meidän täytyy suojella ympäristöä, mutta yhtä lailla meidän täytyy muistaa, että yritysten pitäisi pystyä kilpailemaan globaaleilla markkinoilla. Liikenne väyliä voidaan käyttää myöskin halvemmin hyväksi. Meidän täytyy varmistaa, että riippumatta siitä, missä yritykset ja varustamot toimivat, niin heillä pitäisi olla yhtäläiset kilpailun mahdollisuudet. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt pääsemme Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäisenä edustaja Kelly, yksi minuutti. Hyvä puhemies. Aivan kuten muutkin jäsenet, eh, minä olen tyytyväihin näihin ehdotuksiin, koska jotakin todella täytyy tehdä tämän saastumisen suhteen ja näiden CO2-päästöjen kohdalla, jotka ovat laivaliikenteestä peräisin. Jos me tee yhtään mitään, tämä edelleen pilaa ympäristöämme, mutta jos me voimme tätä saastumista vähentää, niin meidän täytyy tehdä kaikki, mikä vallassamme on, koska tämä on vain aivan kuten komissio sanoi, tämä voidaan panna täytäntöön hyvin halvoin kustannuksin ja minun mielestäni tällä ensimmäisellä askeleella me otamme hyvän askeleen oikean suuntaan. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Santos, yksi minuutti. As emissões de dióxido de carbono proveniente dos combustíveis fósseis. Hiilidioksidipäästöt ja voidaan sanoa, että fossiiliset polttoaineet ovat, vastuussa nimenomaan näistä kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä vaikuttaa ilmastonmuutoksen kautta maailmassa ja se johtaa myöskin siihen, että valtameret happanevat. Siksi meidän täytyy pikaisesti toimia kaikkea näitä lähteitä vastaan. Ja merenkulku sen alueella pitäisi rajoittaa raskaiden polttoaineiden käyttöä, pitäisi ajatella enemmänkin maakaasua tai muuta energialähteitä voimalähteinä aluksilla samanaikaisesti tulisi myöskin ottaa käyttöön tällaisia asemia, joilla voidaan huoltoa tarjota esimerkiksi Azorien saaret, jotka olisivat Euroopan ja Panaman kanavan välillä. Siellä voisivat alukset saada tänne ympäristöystävällisiä polttoaineita. Jakovcic. Kiitos. Seuraavana edustaja Jakovcic. Yksi minuutti teillekin. Presidentin, postoinen, gospodine. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin korostaa seikkaa, jonka te jo hyvin tiedätte. Kroatia on merenkulun maa. Meille merenkululla on tärkeä merkitys. Meiltä löytyy myöskin suuria tärkeitä satamia ja myöskin laivan moottoreita rakennetaan meille ja se on tärkeä teollisuuden ala. Eli silloin kun puhumme tästä tekstistä, niin mielestäni on tarpeen säännellä meriliikennettä. Päästöjä pitää mitata, mutta ei ainoastaan CO2 osalta, vaan myöskin muiden epäpuhtauksen osalta. Oikein paljon kiitoksia kaikille niille, jotka ovat osallistuneet kompromissitekstin laadintaan, mutta on tärkeää huomioida meriliikenne ala ja muut teollisuuden alat tätä asiaa käsiteltäessä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Ferreira, yksi minuutti. Presidente, o Kiitos puhemies. Meriliikenne on eh, tulevaisuudessa eh, sellainen, jota, joka vain kasvaa, rahtiliikenne siis. Ja siksi meidän täytyy koko ajan miettiä, minkälaisia polttoaineita sektorilla käytetään ja täytyy puuttua niihin asioihin, jotta voimme vähentää kasvihuonekaasujen syntyä. Nämä ehdotukset täytyy panna täytäntöön jatkossa. Tässä mietin kaasun, polttoainekaasujen käyttöä ja muita uusia aineita, joita voidaan tähän soveltaa ja esimerkiksi E, tämä päästökauppa liittyy asiaan, pitäisi myöskin miettiä sitä, että minkälaisia erityispiirteitä on tällaisilla äärialueilla. Täytyy myöskin miettiä, minkälaiset liikennepalvelut ovat saaristossa ja saariston ja mantereiden välillä sekä ihmisten kuljetuksessa että tavaran. Kiitos. Ja viimeisenä kollega Caputo, yksi minuutti. Il trasporto marittimo internazionale rimane l'unica modalità... Kiitokset rouva puhemies. Meriliikenne on ainoa liikennemuoto, johon ei sovelleta CO2-päästöjen vähennysvelvoitteita, vaikkakin alan päästöt vaikuttavat huomattavassa määrin ilmastonmuutokseen ja ilman saastumiseen. Mitä tulee MRVn käyttöön ottoon, niin se on tärkeä toimi. Meidän on tarkkailtava CO2-päästöjä ja uskon, että teksti luo pohjan Euroopan unionin politiikalle hiilidioksidikaasupäästöjen vähentämiseksi. Kyse on ilman epäpuhtauksien vähentämisestä ja ihmisten terveyden suojelmisesta. Me tarvitsemme kunnianhimoisia vähennystavoitteita. Tämä on vielä tärkeämpää, kun huomioidaan, mikä tulee olemaan alan tuleva näkeymä. Eli kau- maailmanlaajuinen kaupankäynti tulee lisääntymään entisestään, joten onkin erittäin tärkeää ottaa käyttöön toimivia käytänteitä ja teknologioita ja kehittää sellaisia polttoaineita, joiden avulla hiilidioksidikaasupäästöjä voidaan vähentää. Ich ersuche Sie, sich an die zwei Minuten zu halten. Señora presidenta, señoras señores diputados. Puhemies, hyvät jäsenet. Nyt haluaisin kiittää parlamentin kaikkia esittelijää ja varjoesittelijöitä tästä suuresta työstä, jota ovat tehneet. Tämä säädös on hyvin tärkeä viesti, johdonmukainen viesti ja yhdessä neuvoston johtopäätöksen kanssa koskevat vuoden 2030 energia- ja ilmastopuitteita ja tätä kautta olemme todellakin taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Haluaisin korostaa vielä kerran sitä, että on tärkeää Euroopan unionin löytää globaalia ratkaisuja, jotka liittyvät päästöihin merenliikenteen alueella. Siksi tämä säädös on tärkeä, koska se antaa selkeän viestin siitä, mitä me tulemme pyrkimään saman aikaan myöskin kansainvälisen merenkulkujärjestön seuraavassa kokouksessa Lontoossa, toukokuussa ja vuoden lopulla Pariisissa pyrimme aikaan järjestelmään, jossa on kysymys siitä, että se seurataan, kerätään tietoja ja annetaan kautta Euroopan ja kautta saman aikaan myönteisiä vaikutuksia. Tämä on myöskin hyödyllinen äh, ratkaisu ja tämä saa aikaan te- uusia ratkaisuja, jotka ovat tärkeitä myöskään ajatellen kansainvälisiä neuvotteluja. Kysymys on kansainvälisistä kysymyksistä ja, ja meidän täytyy pyrkiä määrittelemään sellaisia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa. Toisaalta meidän täytyy ylläpitää sitä sitoumusta, joka meillä on, että pyrkii mahdollisimman pukeissa pääsemään asiassa eteenpäin kansainvälisellä tasolla. Ajattelen sitä, että voidaan vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä aluksesta ja myöskin taata se, että saadaan aikaan sopimus oikeudellisissa puitteissa maailmanlaajuisesti ja silloin voidaan sopeuttaa tätä meidän seuranta-, ja raportointijärjestelmäämme. Arvoisat kollegat, minä tietenkin toivon, että täällä ihmiset olisivat vaitonaisia ja kuuntelisivat, mitä te sanotte. Arvon kollegat, voisitteko olla hiljaa? Keskustelu mietinnöstä on vielä kesken. Komissaari puhuu juuri. Jos haluatte keskustella, niin keskustelkaa salin ulkopuolella tai istutokaa paikoillenne ja vaietkaa. Kiitos puhemies. Jotkut esittelijät, jotkut jäsenet ovat kysyneet, mikä on neuvottelujen tilanne kansainvälisessä merenkulkujärjestelmässä. Kansainvälisen kansainvälinen merenkulkujärjestelmä pyrkii panemaan aikaan järjestelmä, joka myöskin koskee seurata tiedottamista raportointia maailmanlaajuisesti, mutta se etenee hitaasti, hitaasti, mutta kuitenkin hyvään suuntaan. Ajatellen yhteisöä, meillä on esillä eh, esitys nyt, joka tulemaan hyvin tärkeä impulssi näihin, tähän neuvotteluprosessiin. Panaman puheenjohtajakaudella on mahdollisia ratkaisuihin tässä asia, mutta tällä hetkellä näyttäisi hyvin vaikealta päästä eh, siihen, että saataisiin menestyksekkäästi nämä neuvottelut päätöksen ennen Pariisin kokousta. Mutta maat kuten Kiina ja Intia, joilla on äh, kannat, jotka eivät ole kovinkaan helppoja ajatellen tällaisen globaalin ratkaisun etsimisessä, mutta komissio tulee ponnistelemaan, jotta neuvottelut saadaan päätöksen mahdollisimman pikaisesti. Anteeksi. Arvon kollegat, voisitteko seurata keskustelua ja olla vaiti, kun komission jäsen ja esittelijä ovat äänessä? Olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, anteeksi, että keskeytin, mutta mielestäni se oli paikallaan. Lopuksi vielä esittelijä Faria, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Microphones, please, for the... Mikrofoni, olkaa hyvä. Okay. Okay, it seems we have a technical problem. Ilmeisesti meillä on teknisluonteinen ongelma. It's fine. Can you try again, Mr. Kollega Farias, voisitteko aloittaa uudelleen? Komissaarin mikrofoni on kyllä pois päältä. No, kokeilkaapas jotain toista mikrofonia. Anteeksi vain. Center on. Could the technicians please turn off the microphone? Voisivatko teknikot sammuttaa nämä salimikrofonit mikrofonit tästä keskeltä edestäni? Okay. Muito obrigado, presidente. Kiitos, rouva puhemies. Minä haluaisin kiittää kollegoitani siitä, mitä he ovat sanoneet, ja myöskin eh, komissaaria tästä tärkeästä aiheesta. Ja vaikka tämä nyt on sellainen säädös, joka tuo uusia vaatimuksia eh, laivanvarustajille ja laivoille, niin eh, se kuitenkin vähentää päästöjä. On hyvin tärkeää, että tällaiset eh, säännökset otetaan eh, käyttöön ja että tarkastellaan sitä, että velvoitteista pidetään kiinni. Meidän täytyy hallinnollista taakkaa pitää alhaalla ja pitää myöskin seurata sitä, minkälaista dokumentaatioita Eh, on aluksella. Tämähän ei koske kaikkia aluksia, mutta kuitenkin kattaa 90 prosenttia näitä, nämä suuret alukset maailman merillä. On tärkeää myöskin toimia IMOssa sillä tavalla, että saadaan kaiken kattavia sopimuksia, kansainvälisiä sellaisia. Komission täytyy myöskin katsoa nykyistä lainsäädäntöä, että mitä vielä tarvitaan. Minun mielestäni tämä lainsäädäntö on sellaista, että mm, tästä tulee uutta, hyvää, ympäristöystävällistä lainsäädäntöä merialalle. Meidän täytyy huolehtia siitä, että liikaa hiiltä ei pääse ilmakehään ja täytyy seurata, että kaikkia sääntöjä todellakin noudatetaan. Ja me olisimme tietenkin voineet vähän kunnianhimoisemminkin tähän suhtautua kasvihuonekaasujen osalta, mutta me teimme, minkä pystyimme, ja ryhmät kantoivat hyvin vastuunsa ja saimme tällaisen kompromissin syntymään. Toivon, että komissio ja IMO voi tätä tekstiä käyttää pohjana, kun lähdetään vielä eteenpäin asiaa hoitamaan on, oli hyvin paljon erimielisyyksiä parlamentin ja komission välillä, mutta lopputulos on kuitenkin tasapainoinen ja uskoakseni sellainen, että kaikki voivat sen hyväksyä ja siitä voimme äänestää. Kiitos komissio, kiitos kollegat ja kiitos kaikille, jotka ovat ympäristöstä kiinnostuneita. Danke, Herr Faria. Kiitokset edustaja Faria. Toivottavasti teillä oli nyt ilo puhua komission paikoilta. Toivottavasti teknikot saavat tämän ongelman nyt ratkaistua. Äänestys toimitetaan ihan tuota pikaa.